Stimați colegi, dear colleagues, please sit down. Hyvät kollegat, istutukaa alas. Nyt on torstai ja kaikilla on kiire junille ja lentokoneille. Aloittakaamme siis äänestys. I will start by making an announcement. Aloitamme ilmoituksella. Ilmoitus kuuluu seuraavaan tapaan. 166 säännönmukaisesti työjärjestyksessä puhemies on päättänyt noudattaa rangaistusta de Graafin osalta hänen käyttäytymisensä takia istunnossa 28. lokakuuta. Se koostuu siitä, että hänen päivärahansa viiden päivän ajalta pidätetään. Tämä ilmoitus on annettu tiedoksi myös kyseessä olevalle jäsenelle. Now I will, uh, I will speak in Romanian. Nyt ryhdyn käyttämään romanian kieltä. Olen saanut ECR-ryhmältä seuraavan nimitys